Good afternoon. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Kaikki ei ole riittävää. Me aloitamme seuraavan kokouksen. Itse asiassa aloitamme äh, kuulemisen äh, digitaalisesta agendasta. Meillä oli kuuleminen tiistai-iltapäivänä. Oli suuri kuuleminen Ja nyt tämä on viides osa meidän kokoustamme Itressä. Erittäin hyvä. Mutta sanovat, että muutaman kuukauden kuluttua meillä tulee olemaan vielä enemmän töitä. Fantastista. Meidän aiheemme on erittäin tärkeä. Julkinen kuuleminen, eurooppalaisten julkishallintojen yritysten ja kansalaisten yhteentoimivuusratkaisut. Te tiedätte oikein hyvin, miten tärkeää tämä on. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi puhujat ja haluaisin kiittää teitä ITRE-valiokunnan nimissä siitä, että olette suostuneet osallistumaan tähän kuulemiseen. Se on meille erittäin tärkeää. Me tarvitsemme vähän neuvoja asiantuntijoilta. Jotkut meistäkin ovat asiantuntijoita, ja ovat jakaneet vastuun esimerkiksi digitaalista agendasta omissa maissaan aikaisemmin. Mutta silti on erittäin tärkeää kuulla teitä. Ja IMKO ja LIBE-valiokunnat ovat noita valiokuntia äh, mietinnössä, joka liittyy tähän kuulemiseen. Ja IMKON ja LIBEn jäsenet ovat myös tervetulleita tähän kuulemiseen. Ehkä jotkut heistä ovat paikalla tai tulevat olemaan paikalla myöhemmin. Inko ja Liben äh, valmistelijat ovat äh, kutsuttu äh, avaamaan tämän kokouksen Liben valmistelijalle paikalla, mutta Inkon valmistelija kyllä. Meillä on puolitoista tuntia aikaa, joten kello 16.30 meidän pitäisi päättää tämä kokous, tämä kuuleminen. Ja tässä aluksi haluaisin pyytää esittelijäämme Itrestä pitämään pienen alustuksen ja sen jälkeen IMKon valmistelija, tämän jälkeen Euroopan komissio ja sen jälkeen kuulemme tapaustutkimuksesta ensimmäinen Portugalista ja toinen Puolasta. Tässä kaikki meidän kuulemisestamme. No niin, mennään nyt siis alkuun. Meidän esittelijämme on herra Carlos Zorinjo. Ja haluaisin jälleen kerran lukea tämän otsikon Eurooppalaisten julkishallintojen yritysten ja kansalaisten yhteentoimivuusratkaisut. Julkisen sektorin modernisointi, se on meidän tavoitteemme. Ystävämme, teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Oikein suuret kiitokset. Haluan luonnollisesti ilmaista kiitokseni siitä, että tämä julkinen kuulemistilaisuus on järjestetty. Aihe on erittäin ajankohtainen, aihe on erittäin tärkeä ja tämä kuulemistilaisuus onkin meille hyvin keskeinen tulemme nyt käymään asiasta mielipiteenvaihtoa ja siksipä en esittele mietintöluonnostani tässä ensimmäisessä alustuspuheenvuorossani. Nostan tässä nyt näin aluksi eh, esiin joitain kysymyksiä, jotka tämän kuulemistilaisuuden suhteen mielestäni ovat tärkeitä. Niin kuin puheenjohtaja totesi, digitaalinen agenda on yksi avainaihe, yksi moottori yhdessä ähm, energiapaketin kanssa, energiamuutoksen kanssa, ähm, jotta Eurooppa olisi kilpailukykyisempi, loisi työpaikkoja entistä enemmän äh, tulevaisuudessa ja siksipä äh, digitaalista agendaa on priorisoitu sekä investointeja digitaaliseen agendaan ottaen huomioon joustavuus sekä investointirahaston käyttäminen. Järjestelmien yhteentoimivuus, julkishallintojärjestelmien yhteentoimivuus on yksi avainasioista digitaalisen agendan puitteissa. Kun ajatellaan rakennusta. Jos sen perusta ei ole hyvää, sen rakentamiseen voidaan käyttää parhaita mahdollisia rakennusmateriaaleja, mutta ensimmäisessä myrskyssä rakennus kaatuu, jos, sitä ei ole, jos sillä ei ole kunnollista perustaa. Joten me voimme onnistua jatkossa vain luomalla hyvän perustan toimillemme. ISA-ohjelmaan liittyy kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin jatkuvuus aiemmalle ISA 1 ja sitten toisaalta tulee keskittyä ehkä uusiin työskentelytapoihin, koska teknologia kehittyy jatkuvasti ja muuttuu jatkuvasti, joten meidän tulisi nyt käyttää tilaisuutta hyväksemme, jotta ISA-ohjelma olisi nykyhetken vaatimusten tasalla. Äh, Isa Ykkönen oli ehkä teknisempi, koska koko digitaalialaa pidettiin hyvin teknisenä kysymyksenä, mutta nyt äh, kyseessä on hyvin poliittinen mm, kysymys äh, ja nyt avainhetki tämän politiikan ajamiselle. Haluaisin esittää joku sen ajatuksen. Ensinnäkin haluan toivottaa tervetulleeksi varjoesittelijät, sitten komission asiantuntijan ja haluaisin äh, todeta, että ehdotukset, joita teemme, eivät ole äh, mitään äh, reviirin merkitsemisehdotuksia, ei suinkaan, ei, mutta kun kyse on nyt hyvin poliittisesta ulottuvuudesta koko digitaalialalla, niin meidän tulee kehittää toimivia ratkaisuja tuleville vuosille. Ja tämän lisäksi meidän täytyy ottaa oppia menneisyydestä ja ehkäpä toteuttaa tiettyjä strategisia muutoksia. Yhteiskunta, ympäröivä yhteiskunta, myös kansalaisyhteiskunta on otettava tähän työhön mukaan ja haluan, että koko ympäröivä yhteiskunta tiedostaa tämän ohjelman merkityksen. Ei voida ajatella, että kyse olisi vain ikään kuin retoriikasta tai eh, retorisesta kysymyksestä, kun puhutaan yhteen toimivuusratkaisusta julkishallinnoille, yrityksille ja kansalaisille. Tähän liittyy tietenkin muitakin ulottuvuuksia. Ensinnäkin byrokratiaa on vähennettävä minimiin ja tulee käyttää kaikkea mahdollista synergiaa ja ottaa huomioon eri kumppanit ja sidosryhmät, jotta avainasiassa ei epäonnistuta, nimittäin hallinnossa. Ja tämä keskustelu ei ole vielä kovin kypsää, ei mitenkään päätöksessään. Tätä täytyy nyt kypsytellä, tätä hallintokysymystä ylipäätään. Meillä on sellainen puheenparsi, joka on syntynyt tämän aihepiirin ympärille, mutta tämä on ikään kuin hiukan puolustuskanta, jolla nyt ollaan. Ja tämä meidän tulisi tähän kysymykseen suhtautua mahdollisimman hyökkäävästi, offensiivisesti todella, niin että kun ajatellaan eh, esimerkiksi julkishallinnon eh, sovelluksia Euroopan unionissa, komissiohan eh, kehittelee joitain ja muita, jotka liittyvät pikemminkin yrityksiin tai julkishallintoon tai kansalaisiin, niin ne täytyy kehitellä tämän EU-järjestelmän ulkopuolella ja tämä hyvä hallinto on aivan avainasia siinä, että ne miljoonat eurot, joita tulemme käyttämään, käytetään hyvällä järkevällä tavalla. Puheenjohtaja niin varjoesittelijät äh, kuin minäkin haluamme jo etukäteen kiittää asiantuntijoita, jotka ovat tulleet vieraaksemme, jotka äh, kertovat meille tutkimuksistaan. Ja tuo Portugalin tapaustutkimus muuten on erittäin perusteltu. Nimittäin vuodesta 2007 Portugal on äh, ollut näiden netti-online-tuotteiden eturintamassa, ja sanon tämän nyt portugalilaisille portugalilaisena, mutta me olemme tässä olleet todellisia pioneereja ja jos jotain maata jotain henkilöä voidaan pitää tässä todella esitaistelijana, niin se on sitten Rouva Peros. Kiitoksia. Ja Liisa Jaakonsaari edustaa Inkovaliokuntaa täällä. Tervetuloa meidän valiokuntaamme. Ja pyydän teiltä teidän mielipidettänne. When you have all the ear, ear phones. Oikein paljon kiitoksia. Jatka suomen kieltä käytetään, kun hän olette saaneet luurit korvillinen. Että viimeisessä Der Spiegel-lehdessä oli Deutsche Gewerkschaftsbunden, eli Saksan isojen ammattiliittojen ja, ja muiden liittojen ilmoitus siitä, että tämä vuosi heillä on teemana digitalisaatio. Ja tämä on minusta erittäin tärkeää, että keskustelu lähtee liikkeelle uudella tavalla, koska tähän saakka digitalisaatio on aika pitkälle käsitetty teknisenä kysymyksenä, taloudellisena kysymyksenä ja jopa tämmöisenä algo, algoritmetri matemaattisena kysymyksenä. Ja näinhän se ei ole. Digitalisaatio on itse asiassa Uusi teollinen vallankumous, joka muuttaa kaikkea. Se muuttaa työtä, se muuttaa ihmissuhteita, se muuttaa kulttuuria, se muuttaa tulojakoa. Ja, ja on tärkeää, että Euroopan parlamentti vastaa tähän suuren muutokseen ja vastasi jo niin, että tämän parlamenttikauden alussa sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunta eli IMKO, sen vastuualuetta laajennettiin niin, että että myös IMKUn mandaatissa on sisämarkkinat. Ja minusta tämä kuluttajasuojan eli ihmisen ja yrityksen näkökulma on tässä digitalisaatiossa erittäin tärkeää, jotta, jotta tämä prosessi ja vallankumous voitaisiin käyttää mahdollisimman laajasti hyväksi. Valitettavasti meidän työskentely lykkäytyi oikeastaan se on aika synti tämän ITRE IMKO kompetenssikiston takia melkein puoli vuotta. Ja nyt meillä on todella kiire. Ja tätä kiirettä auttaa onneksi se, että isäohjelman rahoitus loppuu tämän vuoden aikana, eli meidän täytyy saada aikaan. Tämä kiista on nyt ratka, ratkaistu ja työt täällä parlamentissa voivat alkaa. Minusta on nyt tärkeää, että tähän demokraattisen päätöksentekoon osallistuu parlamentti kokoisilla voimallaan neuvosto ja kukin omalla tahollaan ja myöhemmin sitten yhdessä. Keskustellaan ja neuvotellaan tästä komission, komission esityksestä niin kauan kuin on tarpeen, että ei anneta tämän kiireen kuitenkaan pilata tätä tärkeää työtä. Komission ehdotuksen mukaan tämä isa kakkosohjelma tulee vaikuttamaan julkishallintoon, tietoverkko-operaattoreihin ja kuluttajiin ja ennen kaikkea näiden yhteistoimintaan. Ja IMKO-valiokunta, jossa itse olen raportöörinä, tulee sitten kiinnittämään erityisesti huomiota ohjelman vaikutuksia kuluttajiin ja näiden suhdetta sitten muihin toimijoihin. Emmekä jätä käsittelemättä myös sellaisia asioita, jotka ovat kansalaisille tärkeitä kuin se, että miten tämä digitaalinen kuilu näiden diginatiivien eli eh, ikäluokkien, jotka ovat syntyneet tähän maailmaan, ja sitten vanhempien ikäluokkien välillä, miten tämä eh, kuilu voidaan, onko olemassa keinoja, jolla sitä voidaan kaventaa. Mutta eh, kiitoksia IMKON raportöörille ja, ja arvoiselta puheenjohtajalta järjestettiin tämä kuuleminen. Minä myös olen oikein innostuneena odotan sitä, että minkälaisia nämä erilaiset keisit eri maassa ovat. Kiitoksia. Uh, thank you very much, uh, colleague. Uh, we know that your committee... Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Me tiedämme, uh, että teidän valiokuntanne, IMKO-valiokunta, on hyvin voimakkaasti mukana tässä mietinnössä, koska 54 artiklan mukaisesti voitte voimakkaasti vaikuttamaan, vaikuttaa myös meidän työmme tulokseen lausunnollanne. Joten kiitoksia oikein paljon siitä, että tulitte paikalle. Ja nyt meillä on kaksi esitystä komission puolesta. Rova Gertrud Ingestad joka on Digital Business Solutionsin johtaja komissiosta. Ja sitten myös Rova Margarida Abdekasis, joka on yksikön päällikkö, joka vastaa yhteen toimivuusratkaisusta Euroopan julkishallinnossa. Kummatkin teistä tulette mm, Digit-pääosastolta, komissiosta ja pyytäisin teitä esittämään eh, tämän ehdotuksen. Te voitte valita eh, järjestyksen. Teille kummallekin on 15 minuutin aika yhdessä. No sitten minun pitäisi sanoa 10, mutta hyvä on 15. Hyvä on. Very much. Kiitoksia oikein paljon. Yritän pitää kiinni tästä kymmenestä minuutista, koska me teemme erittäin hyvää yhteistyötä komissiossa. Puheenjohtaja, kiitoksia oikein paljon. Esittelijät, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia oikein paljon. Minulle on kunnia olla täällä. Iloisia voidessamme olla täällä odotatte kovasti meidän panostamme, me odotamme kovasti teidän panostanne, me luotamme siihen ja odotamme kovasti, mitä teillä on sanottavaa tästä ehdotuksesta. Mutta ensin vähän enemmän tästä ehdotuksestamme ensin hiukan tästä poliittista kontekstista. Meillä on kalvot tuolla, että onnistu ehkä näkemään kaikkia yksityiskohtia, mutta kyllä kerron teille, mitä tässä sanotaan. Eli e, julkinen sektori on tärkeä toimija Euroopan taloudessa Kiitoksia. Ja se on osa ratkaisusta talouskriisiin, koska me tiedämme, että noin melkein puolet EUn BKT sen tuottaa julkinen sektori, ja julkinen sektori kattaa 25 prosenttia työllistämisvaikutuksesta EU:ssa. Julkinen hankinta on noin 19 prosenttia EUn BKTstä ja jokainen askel kohti sähköistä hankintamenettelyä voi säästää valtaisat määrät jäsenvaltioissa. Tämä on vain esimerkki siitä, kuinka tärkeää tämä on. Komission toimivaltuudet julkishallinnossa eivät ole niin suuret, mutta on useita alueita, jotka suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat tähän sektoriin. Esimerkiksi EU 2020 eh, strategia, digitaaliset sisämarkkinat, digitaalinen agenda Euroopalle, joka mainittiin jo, ja sitten meillä on vuosittaiset kasvuselvitykset, eurooppalainen ohjausjakso ja myös eh, Euroopan julkishallinnon uudistaminen. Ja me pyydämme eh, julkishallintoa jatkuvasti tekemään enemmän vähemmällä. No miksi sitten yhteen toimivuutta? Mitä se oikeastaan on? Se on erittäin vahva mahdollistaja, jotta pystyisimme saavuttamaan nykyiset haasteet, jotta pystyisimme olemaan tehokkaampia, niin meidän täytyy muuttaa toimintamenettelyjä julkishallinnossa ja noudattaa uusia periaatteita. Nämä periaatteet ovat sellaisia, joista puhumme hyvin paljon Meillä on tämä yksi vain kerran, jossa kansalaisten yritysten pitää antaa tietonsa vain kerran julkishallinnolla, jota sitten muut palvelut voivat, palveluyksiköt voivat hyödyntää. Sitten meillä on tämä yhden luukun palvelu, että voi eri palveluja käyttää yhdeltä, yhdestä luukusta sitten tämä digital by default, eli kaikki on digitaalista. Ähm, että sähköinen äh, paperilla toimiminen on vaihtoehto, samoin kasvokkain toimiminen on yhä harvempaa. Ja sitten äh, end-to-end-palvelut, avoimuus kaikille äh, toimille julkishallinnossa. Tämä vaatii avointa pääsyä tietoihin ja palveluihin ja julkis sitten tietojen avaaminen tiedon lähteeksi yrityksille ja kansalaisille. Tällä tavoin yritykset voivat luoda uusia palveluja ja tuotteita. Mutta jotta julkishallinnot voivat saavuttaa tämän paradigmamuutoksen, muutoksen, niiden täytyy kehittää synergioita eri instituutioiden välillä. Synergia on erittäin tärkeä asia tässä yhteydessä. Täytyy avata data eri sektoreiden välillä, jakaa palveluita ja ratkaisuja, yksinkertaistaa asioita ministerirajojen yli. Tämä on suuri asia julkishallinnossa. Tämä poliittinen agenda tässä näemme, että yhteentoimivuusta tulee yhä tärkeämpää. Sen näette Eh, unionin poliittisessa agendassa, koska näyttää yhä enemmän yhteen toimivuutta eri aloilla. Eh, ollaan hyvin kiinnostuneita uudesta kollegiosta. Uudessa kollegiossa me ollaan hyvin kiinnostuneita tässä varapuheenjohtajat. Mm, kolmessa jäsenmaassa yhteen toimivuus on tärkeällä asemassa poliittisella agendassa ja myöskin hallitusten ja valtionpäämiehet ovat ymmärtäneet tämän merkityksen julkishallinnon uudistamisessa. Onko eh, yhteen toimivuudella sitten merkitystä? Haluamme näyttää teille esimerkin eri talouksista, kuinka tämä voi vaikuttaa. Se, mitä näette tässä kalvolla, ette pysty näkemään yksityiskohtia, koska se on varsin pienellä präntätty, mutta tämä tutkimus ottaa pohjakseen sen, että toimivuus on avain yhteen toimiville julkisille palveluille. Mitä enemmän julkiset palvelut ovat ähm, yhteen toimivia, niin sitä vähemmän kansalaisten täytyy käyttää aikaa äh, viranomaisasiointiin. Ja tämä aika voidaan käyttää, ähm, se palautuu talouteen ja se kasvattaa BKTtä. Tässä äh, näytetään, että ne säästöt, joita tulee äh, Maailmanpankin BKT tuotto kautta. Jos kansalaiset mm, äh, kasvokkain asioivat viranomaisten kanssa kymmenen kertaa, jokainen asiointi kestää puoli tuntia, niin Belgiassa silloin 2,3 miljardia euroa menetettäisiin, Ranskassa 12,8 miljardia, joten tämä on aika paljon ja meidän täytyy tehdä jotain asian suhteen. Mitä haasteita meillä sitten on? Miksi me emme ole vielä päässeet tähän jos yhteen toimivuus kerran on niin tärkeää, olemme niin paljon tehneet. Mutta Ruotsin tässä esimerkiksi se on maa, jonka tunnen parhaiten. Se on kymmenen korkeammalla tasolla olevan EUn valtion joukossa, mitä tulee nettiyhteyksiin. 93 prosenttia kansala- kotitalouksista on, niillä on nettiyhteys. Sitten kansalaiset, jotka käyttävät internettiä julkis sen viranomaisten kanssa asioidessaan, niin se on 72 prosenttia. Tämä on suuri lasku. Ja sitten vain 46 prosenttia käyttää nettiä lomakkeiden täyttämiseen ja palauttamiseen. Joten äh, digitaalisuus ei ole riittävää, palvelujen tarjoaminen ei ole riittävää, meidän täytyy mennä yhteen toimivuuteen, meidän täytyy eri siilojen välillä ikään kuin saada yhteydet. Joten me tarvitsemme tämän kokonaiskuvan, jotta pystymme tuottamaan palveluja, jotka ovat yhteen toimivia ja yhdistyneitä, ja se on erittäin tärkeää. Me siltä yritämme tällä ohjelman saada aikaan. Nyt me tulemme tähän uuteen isän. Meillä on yhteen toimivuus prioriteettina, mutta menneisyyden ohjelmista olemme oppineet, että paljon on vielä tehtävää. Mitä haluamme äh, siis oppia tulevaisuuden kannalta, kuinka pohjaamme äh, entisille ohjelmille. Meillä on ohjelma, jolla on yksi tavoite. Tämän tavoitteena on helpottaa tehokasta, rajat ylittävää ja alat rajat ylittävää interaktiota. Rajat ylittävää ja ala, alue, alarajat ylittävää on tässä erittäin tärkeä tekijä. Ja tämän täytyy koskea sekä kansalaisia että yrityksiä. Kansalaiset ja yritykset olivat implisiittisesti mukana edellisessä ohjelmassa, mutta nyt ne ovat selkeästi mukana tässä. Joten tässä yritetään saada aikaan yhden toimivuusratkaisuja, jotka helpottavat suoraan edunsaajien kanssa tiedon välitystä, mutta myös kansalaisten ja yritysten kanssa, jotka ovat epäsuorasti edunsaajia. Tämä uusi ohjelma tulee tunnistamaan, luomaan ja operoimaan yhteentoimivuusratkaisuja EUn toimielimille ja myöskin kansallisille, alueellisille ja paikallisille hallinnoille. Se tulee myös antamaan julkisia palveluja sähköisesti, konsolidoimaan ja laajentamaan nykyisen isäohjelman toimintaa. Ja sen tarkoituksena on myös kypsyttää järjestelmiä, esimerkiksi verkkojen Eurooppa-ohjelma, tai olla tällainen silta ratkaisulle, jotta voitaisiin, ennen kuin, ennen kuin ratkaisu voi komission ohjelmaksi siirtyä. Meillä on erilaisia operationaalisia tavoitteita, kuten näette tässä tällä kalvolla. olemassa olevien rajat ylittävien yhteentoimivuuden ylläpitäminen, kuten nykyäänkin, sitten uusien rajat tai aluerajat ylittävien ratkaisujen kehittäminen, tieto- ja viestintäteknologia, vaikutusten arviointi, lainsäädännön vaikutusten arviointi, jotta mahdollisimman pian voidaan ymmärtää, millaisia vaikutuksia tieto- ja viestintäteknologian lainsäädännöllä on, tämä isassa jo on, lainsäädännön aukojen tunnistaminen, jotka estävät yhteen toimivuuden. Mm, ja tämä on uutta. EIRAN parantaminen ja ylläpitäminen, tämän referenssiarkkitehtuurin ja EIKartin ylläpitäminen, tämäkin on uutta ja sitten olemassa olevien määritelmien ja standardien arviointi ja uusien standardien määrittely ja kehittely, tämä on uutta, ja sellaisen mekanismin kehittäminen, joka mittaa ja määrällistää olemassa olevat yhteentoimivuusratkaisut. Tämäkin uutta. Katsotaan, missä nyt olemme, ja mitä puuttuu, kuinka meistä tulee parempia. Miten sitten monitoroimme ja arvioimme tätä ohjelmaa? No, kuten edeltäjätkin, niin tätä tullaan jatkuvasti valvomaan ja tämän valvonnan seuraukset julkaistaan netissä. Tätä on helppo seurata. Meillä on väliaikaisarviointi ja loppuarviointi ja tiedot välitetään parlamentille. Meillä on indikaattoreita, joilla mitataan ohjelman äh, vaikutus ja sitten meillä on täydellinen indikaattorilista, mutta myös erityisindikaattori ähm, näille äh, pääyhteen toimivuus mahdollistajille, joita tässä ohjelmassa on. Olemme hyvin selkeitä siis. Toimet, joita ohjelmasta rahoitetaan, tuovat selkeää hyötyä, joka voidaan laskea, ja samoin selkeää laskettavaa myönteistä vaikutusta. Tätä painotamme kovasti. Ja budjetista ja pituudesta tämä ohjelma on viiden vuoden ohjelma 2016-2020, ja se on täysin yhteensopiva monivuotisen rahoituspuitteiden kanssa. Se mm, budjetti on noin 131 miljoonaa. Se on jaettu eri vuosille, noin 26 miljoonaa per vuosi. Ja viimeisellä kalvolla esityksessäni, joka yhdistää nämä tärkeät tekijät, joita haluaisimme korostaa haluamme varmistaa korkean tason yhteistyön viranomaisten ja hallintojen välillä. Meidän täytyy virtaviivaistaa tuloksiamme, uudelleen käyttää niitä aina kun mahdollista, eikä tehdä kaksinkertaista työtä. Tarvitsemme selkeät puitteet, jonka sisällä toteutamme yhteen toimivuusratkaisuja ja palveluja, ja sen täytyy olla sama koko Euroopan unionissa. Meidän täytyy aina muistaa kokonaiskuva, minne haluamme päästä ja miten pääsemme sinne ja mitä haluamme sillä saavuttaa. Toisin toisin sanoen meidän täytyy olla holistisia, meillä täytyy olla holistinen lähestymistapa koko Euroopassa. Ja lopuksi tarvitsemme kaikki mahdolliset välineet, jotka voivat saada aikaan tämän tuloksen. Ja lopuksi haluaisin vain sanoa, että komissiossa me Meillä on nyt uusi kollegio ja tämä on meille mahdollisuus, koska kollegio nyt korostaa kovasti yhteistyötä joten myös palveluyksikköjen tasolla toimimme, koska kun olemme olleet yhteydessä jäsenvaltioihin ja ulkomaailmaa olemme kuulleet, että komissio on välillä sekava. Me teemme erilaisia toimia ja ulkona ei ole aina ihan selvää se, että me sisäisesti koordinoisimme näitä asioita, joten meillä on tällaisia palveluyksikön välisiä kokouksia, ja keskustelemme kaikesta, mikä liittyy julkisen sektorin modernisointiin, jotta olemme yhtenäisiä ja esittäisimme yhteisiä tavoitteita ja että me olemme ymmärrettäviä koordinoituja ja että meillä on yhteinen viesti. Ja nyt haluaisin kiittää oikein paljon. Puhuin vähän pidempään kuin olisi pitänyt puhua. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia oikein paljon erinomaisesta esityksestä. Ja nyt menemme heti seuraavaksi kahteen tapaus tutkimuksiin ähm, ja äh, Deloitte Consultoresin erityisneuvonantaja Annabella Pedroso esittää tämän ensimmäisen tapaustutkimuksen Portugal. Yours, madam. Thank you very much. I'm go only technical. Oikein paljon kiitoksia. Niin, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, ja oikein paljon kiitoksia tästä tarjoamastanne mahdollisuudesta kertoa teille siitä, miten Portugalin e-hallinnossa yhteentoimituvuusratkaisuja on käytetty. Ja muutamia kommentteja ISA 2 ohjelmaan liittyen. Margarita, ehkä voisit auttaa minua Kiitoksia oikein paljon. Niin tässä näette tietoa meidän strategiastamme Portugalissa. Kaikki alkoi vuonna 1999, eli silloin lähdimme liikkeelle tällä Citizen Shop-hankkeella, jos on edelleenkin käytössä. Tieto- ja viestintäteknologialla on yli keskeinen merkitys yhteen toimivuudessa. Ja tätä kautta olemme ikään kuin edelläkävijöitä Euroopassa. Vuonna 2010 saimme mahdollisuuden yhteistyössä toisen jäsenvaltion kanssa tehdä yhteistyötä ja luoda oman strategiamme ja sanottakoon, että tämä yhteistyön ja jakamisen mahdollisuus on keskeisellä siellä. Silloin keskeinen merkitys. Sillä Portugalin osalta se tarkoitti sitä, että sain tehdä yhteistyötä belgialaisten kollegoiden kanssa. Siitä oli hirmuisesti apua näin voitiin välttyä turhilta virheiltä. Eli jäsenvaltioiden kanssa kannattaa istua saman pöydän ääressä ja pohtia yhdessä asioista. Ja oikein paljon kiitoksia belgialaisille tästä antamasta avusta. Toiseksi sitten muutama sananen tästä meidän e-hallintoon liittyvästä menestystarinasta. Yhteen toimivuutta on vaikea teknisesti ja operatiivisesti toteuttaa. Niin, kiitokset. Niin, kaikki perustuu tähän käytännön puoleen, sillä muuten on vaikea ymmärtää, minkälaisia ongelmia liittyy tämän järjestelmän toteuttamiseksi teknisesti, organisatorisesti ja juridisesti ja semanttisesti. Me testasimme tätä Portugalin henkilöllisyystodistushankkeen kautta. Ja syynä on se, että me todetaan, että ei voi olla käytössä yhtä kansalaisia koskettavaa tietokantaa. Ja tätä periaatetta olemme kunnioittaneet ja tästäpä syystä me olemmekin olleet luovia teknologisesti ja käyttäneet ihmeetekijänä juuri tätä yhteentoimivuusratkaisua. Eli meillä on yksi kortti, jonka avulla toimitaan ja tätä kautta me ikään kuin loimme oman kehyksemme huomioiden eurooppalaisen yhteentoimivuusarkkitehtuurin. Eli silloin tarjotu mahdollisuus linkittää kaikki toisiinsa. Suurin ongelma liittyy tähän semanttiseen puoleen ja hallintoon. Ja kyllä siinä työtä riittikin. Mutta alun ongelmien jälkeen pääsimme menestyksen tielle. Yli 9 miljoonaa henkilöllisyystodistusta on näin annettu ja nyt meillä on tällainen tekninen kehys ja se osoittaa, että järjestelmiä voidaan kehittää, mutta kyllä me joudumme kärsimään tässä ja oppimaan virheistämme. Ja haluaisin kertoa muutaman esimerkin niihin liittyen, sillä nämä liittyvät läheisesti myöskin tähän isäjärjestelmään. järjestelmään Ja opimme ensinnäkin sen, että meidän täytyy muuttaa ajatustapaa. Eli aina pitää ymmärtää, että välttämättä se, mitä me pidämme hyvänä joillekin muille, ei välttämättä ole se, mitä ihmiset kaipaavat. Jäsenvaltioiden kanssa keskustelimme asiasta ja kaikki esittivät omia oikein perusteltuja kommentteja. Mutta meidän piti ymmärtää, olla nöyriä, katsoa minkälaisia kompromisseja tehdään, olla vastustuskykyisiä ja aina pyrkiä asettamaamme tavoitteeseen. Toinen periaate on se, että pidetään asiat yksinkertaisina. Eli tämä ID-korttihanke oli niin laaja, että se oli joskus aika lailla tukahduttava, mutta meidän piti lähteä priorisoinnin tielle, eli yksinkertaistaen lähteä toimimaan, ja sitä kautta saatiinkin tuloksia aikaiseksi. Ja, ja tästä, voidaan sano, tästä jo voidaan johtaa, että meidän täytyy hyödyntää näitä opetuksia ja välittää tämä tieto eteenpäin. Ja neljäs, eli semantiikkaan liittyvä asia olikin hankalin, eli sanojen merkitys. Tietotekniikan puolella se on ongelmatonta. Tietystä asioista tulee standardi ja sen jälkeen asiaan ei enää palata. Mutta silloin kun puhutaan ihmisestä, niin silloin tilanne onkin aivan toisenlainen. Nykyäänkin jokainen teistä tälläkin hetkellä tulkitsee omia sanojani omien tulkintojen kautta. Eli joustavuus, yksinkertaisuus, viestintä ja priorisointi ovat omasta mielestäni hyvin tärkeitä isä kakkosen tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja tässä yhteydessä saanen viitata muutamalla sanalla uuteen isäjärjestelmään. Komission varapuheenjohtaja totesi aikanaan, että yhteen toimivuuden ja e-hallinnon osalta on tehty vuosia töitä ja nyt pitää saada tuloksia aikaiseksi. Meidän täytyy katsoa, miten julkishallinnon tehokkuutta voidaan parantaa, mutta kuitenkin toimimaan kohdennetusti, jotta kansalaiset voivat nauttia paremmista palveluista, kuten myös yritystä pitäisi pystyä nauttimaan niistä. Ja tästäpä syystä isä ja isä kaksi ongelmia tarkasteltaessa yritän nähdä sen valoisen puolen. Eli meillä on olemassa ikään kuin mahdollisuus muuttaa tilannetta, innovoida ja katsoa, miten ohjelma voidaan käytännössä toteuttaa. Isä on ikään kuin periä sille työlle, jota viimeisen 20 vuoden aikana on tehty. Mitä tästä voidaan tehdä? Meillä on avointa dataa, uusia termejä, jotka aiheuttavat uutta, on, uusia ongelmia. Kyllä, sekin pitää paikkansa. Mitä tähän tietoon tulee ja näihin metodologioihin, niin pitäisikö ne keskittää vain ja ainoastaan hallinnolle vai olisiko mahdollista tarkastella asiaa myöskin toisesta näkökulmasta? Sillä arvoisat edustajat, ongelmat ovat oikeastaan edelleen samat kuin aikaisemmin. Rajat ylittävien palveluiden tarjoamisen esteet ovat melko lailla ylitsepääsemättömät. Ja nyt täytyy katsoa uusia hallintomalleja, yritystoimintamalleja ja kokeilla yhteistyön tekemistä uusien kumppaneiden kanssa. Ja jatkuvuuden puute on ongelma. Mitä tapahtuu sellaisille hankkeille, jotka ovat toimineet hyvin, kuten Stork tai e-procurement ja muut? jos ne eivät enää olekaan pilottihankkeita? Kuka hyödyntää niitä kaupallisesti vai pitäisikö niitä ohjata jäsenvaltiotasolla vain keskitetysti? Ne ovat muutamia kysymyksiä, joihin isassa täytyy paneutua. Ja tästäpä syystä isä 2 luo minulle uudenlaisen alun mahdollisuuden. Eli voidaan konsolidoida toimia ja käyttää järjestelmää avoimen hallinnon toteuttamiseksi. Eli näin innovatiivisella tavalla voidaan saada ylistyksiä ja kansalaisia ja julkishallintoja hyödyntäviä investointeja aikaiseksi. Jäsenvaltioiden pitää keskittyä isä kakkosessa keskeisempään ja tämä edellyttää uutta strategiaa ja pohtia asioita toisella tavalla. Jos me todellakin haluamme tarjota yhteiskunnalle e-hallintojärjestelmä. Yhteenvedonomaisesti voin sanoa, että ISA 2 on hyvä ja hyödyllinen järjestelmä kohesiolle ja jakamisen periaatteen vaalimiselle. Siksi puhunkin aina uudesta mahdollisuudesta, uudesta alusta me puhumme tällaisista ajatushautomoista tai silloista. Sitä kautta voidaan saada osallistavampi yhteiskunta aikaiseksi ja saada aikaiseksi aivoimia lähteitä ja standardeja ja tukea isenskallitlaisia järjestelmiä. Eli tämän hankkeen alle kasautuu monia muita pienempiä hankkeita. Meidän täytyy toimia ennakoivasti, proaktiivisesti jäsenvaltioiden ja yhteiskuntien suhtaan. Meidän täytyy toimia kohdennetusti. Eli aina kun toimimme ihan missä tahansa tai missä maassa tai millä alalla, niin aina täytyy pyrkiä sellaisiin toimiin, joiden kautta voidaan saada työpaikkaa aikaiseksi, parantaa elämänlaatua ja iloa kaikille eurooppalaisille. Meidän täytyy yksinkertaistaa toimiamme. Meidän täytyy käyttää teknisiä välineitä yksinkertaistamisen hengessä, kun kyse on hankalista rajat ylittävistä asioista. Ja koskaan emme tietenkään saa unohtaa yksityisyyden suojaa. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisempänä, avoimuus, sillä vakaasti uskon siihen, että uusien kumppaneiden mukaan ottaminen, kuten palvelualat, yhteisöt ja muut, niin minä uskon, että Isä Kakkonen voi tarjota ikään kuin sillan näiden eri yhteiskunnan toimijoiden välillä ja saada heidät yhteen sellaisten hankkeiden laatimiseksi, josta on hyötyä sekä kansalaisille että koko yhteiskunnalle. Eli tällä tavalla rakennetaan silta e-hallinnon ja avoimen hallinnon välille. Tällä tavalla asia ei kuitenkaan kaikkialla tulkita, mutta ajatusmallit voivat muuttua, eli meidän täytyy toimia. Miksi meidän ei kannattaisi kokeilla tällaistakin lähestymistapaa? Kiitoksia. Uh, we are your speech. Kiitoksia oikein paljon. Uh, nyt tämän puheen jälkeen olemme vielä vakuuttaneempa siitä, mitä teemme, kuin sitä ennen. Hienoa, erinomaisia esimerkkejä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Roman Dmovskille. Tämä on tämä toinen tapaustutkimus. Hän tulee hallinto- ja digitalisaation ministeriöstä varavaltiosihteeri Puolasta. Teilläkin on 10 minuuttia aikaa, voisitte pitää esityksenne. Ja esityksen aluksi haluaisin pyytää kollegamme varapuheenjohtaja Miroslav Ransdorfia tulemaan minun sijalleni tänne puheenjohtajaksi olemaan puheenjohtajana ihan kokouksen loppuun asti. Hyvä on, voimme nyt aloittaa että jonkan, jonkun täytyisi täällä nyt istua, että en minä lähde ennen kuin hän tulee. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos e, oikein paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulle on todella suuri ilo olla vieraananne tänään. Kiitos e, vielä tästä kutsusta. Hyvät naiset ja herrat, nyt todella elämme valtavaa muutosta, teollista vallankumousta, jonka älykäs äh, tiedonkäyttö eteemme tuo on yhä useampia äh, talouden aloja, kuten energia ja viestintä, äh, joissa voimme tulla tai voi tulla johtajaksi, kun tietää, miten tietoa käytetään älykkääksi, mutta tämä edellyttää sitä, digitaalinen talous edellyttää sitä, että on toimivat järjestelmät myös hallinnossa ja erityisesti äh, julkisten palvelujen saatavuutta tulee parantaa ja samalla kustannuksia laskea, jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, äh, tarvittaisiin hyvin monia toimia. Ja näistä tässä puheenvuorossani nostaisin esiin joitain. Ja joidenkin ihan yksinkertaisten esimerkkien valossa voisin teille esittää, miten olemme toimineet Puolassa yhteen toimivuuden parantamiseksi. Kaikkein tärkeimmät toimet tässä liittyvät digitaalisten esteiden poistamiseen e, erityisesti rajat ylittäen, mutta myös alakohtaisesti Eh, ihan eh, yritysten välillä ja sitten yritysten ja kansalaisten välillä. Samoin sitten nämä eh, julkiset palvelut tulisi saattaa kansalaisten käyttöön myös digitaalisten halustojen osalta. Ja sitten kustannuksia todella, ylipäätään julkishallinnon kustannuksia tulisi saada laskemaan. Vaikuttaisi siltä, että kaikkein tärkein rooli ainakin yhteen toimivuudessa olisi Euroopan tasolla niin, että jäsenvaltioiden rajojen yli saataisiin yhteen toimivuus toimimaan. Ja tässä varmaan hyvin tärkeää olisi asetus, joka liittyy mm, sähköiseen tunnistamiseen EIDAS. Nimittäin kaikkien jäsenvaltioiden tulee tämä asetus saattaa täytäntöön. Tässä tarkoitus on varmistaa turvallinen tunnistaminen, identifioitu. Ja kun tuo asetus on saatu täytäntöön, niin tarkoitus on kehitellä hanketta, niin kutsuttu STOC-hanke. Ja tämän hankkeen puitteissa loimme tiettyjä prototyyppejä, joita sitten testasimme, tiettyjä moduleja, joita toivottavasti voimme käyttää jatkossa, kun sitten tuotamme ihan loppu, lopputuotteen tämän sähköisen tunnistamisen asetuksen pohjalta. Tässä on aika monen osa-alueen yhteenpelaamisesta kysymys. Yksi näistä on kansallisen lainsäädännön toteutuminen julkishallinnossa. Sitten meillä on esimerkiksi tällainen sähköinen leima nykyään käytössä. Ja tätä varten tarvitaan uusia ratkaisuja ja nykyratkaisuja tulisi sopeuttaa tähän uuteen ehdotukseen yhteen sopiviksi niin, että kaikkialla Euroopassa voitaisiin käyttää yli rajojen samoja ratkaisuja. Tärkeä tiedon lähde tässä täytäntöönpanoprosessissa ovat tietyt standardit ja viitemallit, joita meillä jo onkin Eh, joita olemme eh, ISA-hankkeen eh, täytäntöönpanon puitteissa saaneet. Nyt ehkä hiukan käytännönläheisempiä esimerkkejä siitä, mitä Puolassa itse asiassa olemme tehneet. Yksi tärkeä tehtävä tai tavoite oli sen varmistaminen, että digitaaliset julkiset palvelut ovat kaikkien saatavilla, jotta Ehm, esimerkiksi eh, julkisten rekisterien, joita meillä muuten on Puolassa yli 600 näitä julkisia rekistereitä eh, aivan liikaa. Olisi vaikea edes kuvitella, että kaikki tämä tieto olisi eh, kerätty yhteen paikkaan. Ja itse asiassa havaitsimme, että oikeastaan on tärkeää, että Ähm, tällaiset keskeisimmät tiedot, noin äh, sata kappaletta kaiken kaikkiaan äh, tarvitaan välttämättä äh, esimerkiksi verovelvollisten suhteen. Ja päätimmekin, että luomme alustan, jossa mukana ovat tiedot tietyistä avainrekistereistä. Toinen asia, joka oli hyvin tärkeää, Äh, oli se, että tieto on talouden toimeliaisuuden pohjalla, joten siis tiedon käyttö ja tiedon käsittely on äärimmäisen tärkeää. Ja hallintomme on myös ulkoistanut tiettyjä analyysejä äh, tai äh, tiedon käsittelyä. Usein julkisista rahoista sitten julkishallintomme pitää maksaa tämän tiedon saamisesta. Ja jos ja kun tiedon saamisesta nyt täytyy maksaa, niin sitä täytyy sitten käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja voida myös kierrättää niin, että yritykset tietojen pohjalta voivat sitten luoda uusia palveluja vaikkapa ja uusia tuotteita, uusia hyödykkeitä. Puolan kohdalla pääasiallinen haaste oli ehkä eh, se, että hallinnon käyttöön saataisiin eh, kaikki tarvittavat tiedot. Tämä oli merkittävä haaste ja tämän haasteen eh, hoitamiseksi mm, tietenkin yhtäältä tarvittiin ihan mm, tiedotuskampanjoita ja sitten halusimme ja tarvitsimme ihan uuden, uutta lainsäädäntöä, jossa kuva, kuvailtaisiin Eh, tiedon käyttöä ja määriteltäisiin sille säännöt. Hyvin tärkeä osa-alue tässä oli eh, portaalin luominen. Eh, tuossa tuo osoite näkyykin. Siinä kaikki julkishallinnon rekistereissä olevat tiedot ovat mukana. toimivuus vaatii ehm, myös kustannuksia ja on huolehdittava siitä, että eh, uudistuksemme samalla vähentävät julkishallinnon kustannuksia ja ISA-hankkeen eh, tarkoituksena oli myös tiettyjen standardien luominen, mutta alemmallakin tasolla voi olla näin ihan, ihan käytännön IT-tuotteita, käytännön IT-ratkaisuja voidaan tässä ajatella. Vaikkapa meillä Puolassa on eri alueita, joiden osalta päätimme valmistella järjestelmiä, jotka tulivat useampien julkishallinnon tahojen käyttöön. Esimerkiksi niin kutsuttu ilmainen digitaalinen allekirjoitus kansalaisille sekä virkamiehille. Samoin meillä on järjestelmä, järjestelmä, sähköisten asiakirjojen lähetysjärjestelmä eri viranomaisten välillä. Tämä on ilmainen, meillä on sitä varten oma alustamme. Samoin julkishallinnollamme on tietty tapa käsitellä julkisia virallisia asiakirjoja, jotka sitten tulevat kaikkien viranomaisten tiedoksi ja käyttöön. Ja tämä yhteen toimivuusprosessi, jos se halutaan todella kattavasti täytäntöön panna, niin se on aika monimutkainen kokonaisuus. Ja siksipä onkin tärkeää varmistaa se, että käytetään kaikkia mahdollisuuksia hankkeen edistämiseksi niin, että ihmiset sitä todella sitten kansalaiset elämässään käyttäisivät hyödyksi. Ja meillä Puolassa pehmeää lainsäädäntöä eli suosituksia voitaisiin tässä käyttää ja hallinnossamme eh, digitalisoinnin puitteissa on luotu tietyt perusperiaatteet, oikeastaan parhaat käytänteet, niiden luettelo, joita aina pyritään toteuttamaan, kun uusia IT-järjestelmiä luodaan ja otetaan käyttöön, eli pehmeää lainsäädäntöä suosituksia välineenä. Sitten on tietenkin ihan lainsäädännöllisiä mekanismeja ja välineitä käytössä, niin kutsuttu strateginen ohjelma puolan kielellä. Kyse on Puolan strategisen digitalisoimisen ohjelmasta. Ja tässä pyritään todella integroimaan kaikki yksittäiset ohjelmat laajemmaksi kokonaisuudeksi. Sitten seuraavalla tasolla pyritään varmistamaan se, että yhteen toimivuus toteutuu otan huomioon myös sen rahoituspuoli. Meillä on tällainen digitaalinen Puola-hanke, joka kattaa kaikki hankkeet, jotka liittyvät digitaaliseen agendaan, laajakaistat, internet, modernit digitaaliset palvelut, tietoisuuden lisääminen digitaalisiin palveluihin liittyen ja niin edelleen. Ja yksi avain eh, kriteeri, eh, joka tulisi toteutua, kun vaikkapa hakee rahoitusta eh, ohjelman puitteissa, on sen todistaminen, että kunnioittaa tiettyjä pääperiaatteita, joiden tavoitteena on juuri ajaa tätä yhteen toimivuutta. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Mr. Dmowski. It was a very interesting presentation because I know... Kiitoksia. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen tilanne, koska tiedän tilanteen Puolassa äh, naapureita. Äh, olen Tsekin tasavallasta, joten äh, olen huomannut, että monet kokemukset teidän maastanne voidaan siirtää myös naapurimaihin. Nyt minun on sanottava, että Tämä esitys on osoittanut, kuinka tärkeää hajauttaminen on. Hajauttaminen, koska näin suuressa valtias on melko vaikeaa keskittää kaikki toimet, jotka liittyvät yhteen toimivuusratkaisuihin. Ja kun opiskelin hallinnon historiaa, niin myös sanotaan, että ensimmäinen malli, jota monet muut asiantuntijat seurasivat myöhemmin, olivat, hallinnon keskittäminen äh, Amerikan rautateillä. Ja tämän kehityksen jälkeen on nähty, että tämä ei aina sovellu. Ja tietotekniikan edistyminen on mahdollistanut sen, että olemme pystyneet hajauttamaan tämän alan ja uskon, että näin tulee tulevaisuudessakin olemaan. Hallinnon hajauttaminen on tapa tehdä järjestelmästä tehokkaampi ja toimintakykyisempi. Nyt annan puheenvuoron herra Zorinjulle, hän on täällä. Hän on vastuullinen henkilö, koska torstai-iltapäivänä hän täällä velvollisuutensa esittelijänä täyttää. Edustaja Torinja. Obrigado, Sr. Presidente. Eu fiz a intervenção inicial, as apresentações foram... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Puhuin jo kuulemisen alussa ja nämä esitykset todellakin osuivat naulan kantaan ja osoittavat, minkälaisia haasteita edessämme on. Herra puheenjohtaja, jos sallitte, niin toteaisin, että me emme voi jatkaa tällaista Yhdysvaltain rautatielaitoksen mallia juuri siitä syystä, että me kaipaamme hajauttamista, mutta se edellyttää yhteisen sävelen löytymistä, uusia teknologisia välineitä ja yhteen toimivuutta – sitä kautta paikallisella tasolla päätöksiä voidaan tehdä. Me olemme kuulleet täällä Puolan järjestelmästä, tietokantojen yhdistämisestä, Portugalin esimerkkejä olemme täällä kuulleet. Kollega Pedroso on yksityisen sektorin konsultti Hän toimi Portugalin modernisointiviraston jäsenenä, eli hän on kyllä todellakin pätevä virkamies. Portugalissa ongelmana oli se, että me emme voineet käyttää samoja henkilötunnuksia. Meidän piti käyttää eri tietokantoja jotka olivat yhteydessä toisiinsa, jotta yhteen toimivuus saatiin taattua. Minun tehtävänäni oli tulla tänne kuuntelemaan esittelin ominaisuudessa, mutta mielestäni tästä jäi uupumaan seuraava seikka. Eli miten tämä ohjelma sopii ikään kuin yhteiskuntaan teknisesti Eli miten tästä järjestelmästä saadaan kokonaisuudessaan yhteen toimiva yhteiskunnan kanssa. Olemme komission kanssa epävirallisesti keskustelleet asiasta, niin kyllä nämä keskustelut ovat olleet hyvin hedelmällisiä. Ja kyllähän nytkin on nähtävissä, että tilanne menee parempaan suuntaan ja sitähän me toivomme. meidän täytyy yrittää löytää toimivia ratkaisumalle, eikä pohtia sitä, kuka tekee mitä ja missä ja milloin. Kollega Ingesta totesi, että meidän täytyy varmistaa, että kansalaiset ja yritykset ovat tyytyväisiä ratkaisuihin, mutta se edellyttää eksplisiittistä toimintaa. Ja Bella totesi, että meidän ei pidä luulla, että me tiedämme, mitä muut kaipaavat. Antakoot ihmisten ilmoittaa, mitä he haluavat. Se on vaikea, tärkeä askel, joka meidän olisi kyllä nyt otettava. Kiitoksia tästä yhteenvedosta. Mm-hmm. Historiassa mm-hmm. portugalaiset äh, löysivät äh, merien salaisuudet, ehkäpä Ratorinio löytää yhteen toimivuuden salaisuudet. Okay, no, eh, ennen Portugali eh, eh, löysi merien salaisuuksia nyt se etsii pilvipalveluiden salaisuuksia. Edustaja Saari on seuraava puhuja, koska hän on valmistelija Inkossa. Rova Saari siis. Erittäin mielenkiintoisesta Äh, mielenkiintoisista alustuksista. Erityisesti tietenkin tämä Portugalin esimerkki oli mainio, että te olette päässeet jo sähköisen henki, henkilökorttiin ja, ja muutenkin edistystä on tapahtunut. Tekisi mieli komission edustajalta kyllä kysyä siitä, että kun tähän tämä isä kakkonen on vielä, se on jollain tavalla erittäin abstrakti ja siinä on hienoja tavoitteita – niin miten te arvioitte sitä, että missä niin otetaan konkreettiset askeleet? Onko se tämän digitaalisen infrastruktuurin kehittämisessä vai onko se jossain sellaisessa teknologisessa muutoksessa, jota oikeastaan ei vielä voi konkreettisesti kuvatakaan, mutta te saatatte asiantuntijoina ennustaa, että mitä tapahtuu. Ja millä tavalla sitten kun tiedetään se, että Euroopan kansalaisista itse asiassa 10 prosenttia lukutaidottomia, niin miten tämä voidaan ylittää sitten se kuilu, jotta ei syntyisi kokonaan, niin kuin puhutaan jo semmoinen termi kuin digitaaliorpoja. Eli kansalaiset, joilla ei ole tietokonetta, jotka eivät ole lukutaitoisia sen suhteen, ja jos esimerkiksi terveyskeskukseen pääsy tai, tai eh, muu tämmöinen jokaiselle ehdottomasti kuuluva palvelu on digitalisoitunut, niin miten näiden ihmisten ikään kuin elämä järjestetään ja mahdollisuudet järjestetään sitä, että monesti tietenkin esimerkiksi Virossa on esimerkkejä siitä, että vanhemmille ihmisille on järjestetty koulutusta ja on tämmöistä, mutta kuitenkin jo tietokoneen hankkiminen on aika iso, iso probleema. Että voisiko tällaisia vähän arkisempiakin asioita sisällyttää sitten myöhemmin tähän ohjelmaan, kun sitä pistetään käytäntöön, joka olisi lähempänä kansalaisia. The next speaker will be Mr. Boni. Thank you. Seuraava puhuja on edustaja Boni. Kiitoksia edustaja Jaakon Saari tästä puheenvuorosta, koska tämä digitaalinen lukutaitottomuus Euroopan unionissa on useilla alueilla tärkeä ongelma. Ja näin on ollut erityisesti eteläisessä Euroopassa. Euroopan eteläisissä maissa on tämä sanottu hyötyä demokraattisissa vallankumouksissa – Ähm, seuraavaksi edustaja Boni. Hän on EPPn varjoesittelijä. Very much, Mr. Chairman. I think that everything was... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaikki täällä varmaan on sanottu, eipä tässä paljon nyt ole lisättävää, mutta haluan kiittää esittelijää ja tapaustutkimusten esittelijöitä siitä, että he kertoivat meille, miten tätä yhteentoimivuutta voidaan paremmin hallinnoida Puolassa priorisoiden ja toteuttaen monia erilaisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi sähköinen tunnistaminen, kuten Portugalissa. monemmissa tapauksissa Molemmat henkilöt totesivat, että on hyvin tärkeää ajatella tällaista avointa hallintoa. Ja tämän päivän komission esitys oli mielestäni aivan erinomainen koska monista, ja monistakin syistä erinomainen, koska aina kun me puhumme yhteen toimivuussääntelystä ja ö, ohjelmasta, niin ollaan kovin teknisellä tasolla, mutta tänään myös äh, tämän kuulemistilaisuuden ansiosta ymmärrämme paremmin, että kyse ei suinkaan ole vain teknisistä ratkaisuista ja tämä ei ole yksinomaan teknologiaa, ei vaan tämä on aivan avain koko digitaalisille sisämarkkinoille ja tämä on myös avain uudelle demokratiamallille ja avoimelle hallinnolle, joten olisi hyvin tärkeää kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten osallistua yhteentoimivuusohjelman kehittelyyn entistä enemmän ja myös levittää tietoa tästä ohjelmasta omissa kotimaissamme. Minulla olisi vain yksi tai kaksi kysymystä. Ensinnäkin, miten ne isäohjelmat ovat toimineet odotusten mukaisesti näissä, esimerkiksi nyt Portugalissa, Puolassa ja muissa maissa? Ovatko ne täyttäneet odotukset? Ja toinen kysymys, minkälainen lainsäädännöllinen kuilu tunnistetaan, kun puhutaan yhteen toimivuudesta – tällaista lainsäädäntökuilustahan komissio esityksessään mainitsi ja varmasti meille kaikille olisi parasta, jos tunnistaisimme tämän kuilun pikemminkin nyt kuin vasta myöhemmin niin, että paketissa voitaisiin ottaa huomioon ja osattaisiin ottaa huomioon myös tietyt mahdolliset lainsäädännölliset uudistukset ja muutokset, joita tarvitaan, koska uskoakseni nämä muutokset voisivat olla osa digitaalisten yhteis- yhtenäismarkkinoiden pakettia, jonka komissio on luvannut esitellä meille toukokuussa. From, uh... Kiitoksia edustaja Boni ja sitten liberaali- ja demokraattiryhmästä edustaja Toirer. Teillä on puheenvuoro. Danke. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, parhaat kollegat. Aivan ensin haluan sydämellisesti kiittää tästä kuulemistilaisuudesta ja kuulemistamme ulottuvuuksista siihen liittyen ja tiedoista. Kun tästä yhteentoimivuudesta puhutaan, niin siihen liittyy eri ulottuvuuksia yhtäältä jäsenvaltion sisällä tapahtuva toiminta, eli julkishallinto jäsenvaltioissa – Eh, joka on eh, siirtymässä kohti digitaalista aikakautta aivan täysin. Mutta tässä voi tietenkin kysyä, että missä Euroopan unionin tehtävä oikeastaan sitten piilee. Mikä on Euroopan unionin tehtävä? No Euroopan unionilla on tehtävää tässä siinä vaiheessa, kun kyse on rajat ylittävästä eh, tiedon siirrosta tai jäsenvaltioiden välisestä EU-laajuisesta yhteentoimivuudesta. Eli tässä yhteydessä mielestäni meidän tulisi selvittää, että Eh, missä sitä eurooppalaista lisäarvoa voidaan luoda, koska aivan eh, lähtökohtaisesti ei voida varmaankaan lähteä siitä, että kaikki on eh, suoraan Euroopan unionin toimivaltaa. Jos sitten kuitenkin todetaan, että avoimet eurooppalaiset sisämarkkinat vaativat eurooppalaisia puitteita, koska ilman näitä eurooppalaisia puitteita yhteen toimivuus ei toimi. Ja nythän me olemme tässä parlamentissa sopineet, että itse valiokunta on vastuussa teknologiasta eikä niinkään tietoturvasta, mutta tässä kyllä varmasti aikamoista poliittista skitsofreniaa voi syntyä, jos näin ajatellaan. Tiedän nimittäin, että monet kansalaiset ovat valmiit digitalisoitumaan tietämisen lisäämiseen, mutta haluavat ehdottomasti varmistua siitä, että heidän tietojaan ei käytetä ja käsitellä väärin eivätkä tiedot vaarannu. Ja kun ajatellaan Yhdysvaltain lainsäädäntöä, sitä, että Yhdysvaltain kansalaisten tiedot eivät ihan fyysisesti eh, voi eh, päästä Euroopan eh, Yhdysvaltain rajojen ulkopuolelle, niin miten tämä varmistetaan Euroopassa. Eli kun me digitalisoimme ja soidumme, niin on ehdottomasti huolehdittava tietoturvan toteutumisesta. Sen on oltava merkittävä, aivan ilmeinen osa tätä kokonaisuutta. Kysymykseni onkin siis seuraava. Onko kyse mielestäni pikemminkin teknisestä kysymyksestä, kun etsitään avoimen hallinnon ja äh, avoimia äh, alustoja, vai onko kyse pikemminkin sääntelystä, sääntelyulottuvuudesta. Tämän päivänkin äh, keskustelu osoittaa, että tietty puitelainsäädäntö lienee tarpeen, jotta asiat saadaan nyt kähtämään eteenpäin. Täällä Euroopan parlamentissa komissiolla on kumppani ja me tuemme komissiota, mutta kiinnostavaa nähdä, miten jäsenvaltiot sitten reagoivat tällaisiin ehdotuksiin. Kiitoksia. Maybe the... Kiitoksia. Ehkä ulkomaailma on vaarallinen paikka, koska siellä on digitaalinen vallankumous menossa. Digitaalinen vallankumous, ja siksi on tärkeää käsitellä sitä. Edustaja Maragall Vihreistä on seuraava varjoesittelijä. President, muchas gracias. Um, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pidän erittäin tärkeänä tätä keskustelua ja näitä ehdotuksia, joita olemme täällä kuulleet, joten kiitos teille kaikille eh, näistä esityksistä. Saimme tässä hyvin paljon hyödyllistä tietoa. Pitäisikö tässä määritellä sitä, mitä, että mitä tarvitsemme ja haluamme isä kakkoselta? No sitä, että isä kolmosta ei tulla tarvitsemaan. Se on varmaan tässä hyvin tärkeää, koska nythän tämä konsepti on tavallaan jo vakau, vakautut, vakautunut ja vakaa. Kaikki olemme tästä yhtä mieltä. Nyt tämä on jo ihan tavanomaista, tavallista. Ei tässä ole mitään kummallista, joten toivottavasti mitään isä kolmosta ei enää tarvita. Eli tätä konseptia ja sen soveltamista käytäntöön meidän täytyy puolustaa kaikissa jäsenvaltioissa. Tietenkin kyseenalaistamista tarvitaan jatkossakin. Tässä tarvitaan eri erilaisia parannuksia aivan varmasti, koska asiat kehittyvät jatkuvasti, mutta nyt joka tapauksessa tällainen yhteentoimivuuden kulttuuri ja yleinen yhteentoimivuus Euroopassa – tietenkin monimuotoisuus huomioon ottaen ja myös kansallisten toimielinten erot huomioon ottaen jatkuvasti. Rouva Pedroso, niin keep simple, pidetäänpä asiat yksinkertaisena. Olen täysin samaa mieltä kanssanne samoin semantiikasta, mitä sanoitte, ja tulevina viikkoina ja kuukausina, kun me täällä keskustelemme, niin äh, todella mm, mielelläni teen yhteistyötä esittelijämme herra Sorinion kanssa. Äh, neljä asiaa ehkä minulta. Äh, mielestäni tästä hiukan vielä puuttuu selkeästi määritellyt tavoitteet, niin yleiset kuin ihan spesifitkin tavoitteet. Niitä tarvittaisiin, siis tällaista kriittistä toimintasuunnitelmaa, että mitä todella halutaan, ja myöskin sitten mahdollisuus vaikkapa vuosittain tai joka tapauksessa säännöllisesti tarkastella tavoitteisiin pääsyä ja miten tämä on todella toiminut. Tämä oli ensimmäinen kohtani. Toiseksi, kun konsepteja käytetään, niin tällainen semanttinen taistelu on tietenkin ensin voitettava ja täytyy tietenkin selvittää ne odotukset, joita kaikilla on ja sitten ne vaikutukset, joita päätöksillä on. Kolmanneksi. Minä ihan Äh, rehellisesti äh, katson, että ei tässä ole mitään vaihtoehtoja olemassa ja tänään näiden esitysten jälkeen, joita kuulimme, olen vieläkin vakaammin tätä mieltä. Eli minä katson, että meillä täytyy olla kyllä äh, laajaa konsensus tällaisista yhteisistä puitteista, eli yhteisistä pelisäännöistä kerta kaikkiaan, yhteisistä standardeista, yhteisistä vaatimustasosta, jotka on toteutettava. Ja kun me sitten tähän, tätä yleistä toimintaa varten luomme näitä yksityiskohtia, niin on kaikkien oltava hyvin toimivia kansalaistemme hyödyksi siis. Ja tässä mielestäni puhujat tänään ovat kyllä tämän tehneet hyvin selväksi. Ja ehkä pitäisi puhua myöskin siitä, että jotakin vastaavaa ikään kuin tämän yhteen toimivuuden suhteen tulisi tehdä kuin muutenkin, että, että vaihe vaiheelta tässä edetään. Neljäs juttu vielä, mikä mielestäni on hyvin tärkeä, eli edistys ja tulokset tulisi aina ottaa huomioon, siis paitsi isän puitteissa myös muiden komission vastaavien ohjelmien tai muiden ohjelmien puitteissa puhutaan esimerkiksi näistä laajamittaisista pilottihankkeista, esimerkiksi Essence-hanke, ja meidän täytyy nyt ottaa nämä täysin käyttöön ja hyödyksi niin, että me todella hyödytämme, hyödynnämme kaikkea sitä, mitä jo on saatu aikaan ja mitä jo on olemassa. Ja meillähän on kuitenkin jo aika monta palapelin palaa olemassa tai rakennuspalikkaa, joten älkäämme päästäkö näitä käsistämme. Ja sitten kun ajatellaan erilaisia esteitä, joita meillä joskus on, ovatpa ne sitten sisäsyntyisiä tai teknologisia, niin, niin ne täytyy kyllä hankkeen tieltä poistaa. Ja uskon, että tässä onnistumme. Kiitoksia. Thank you. And uh, the second part of our session, today's session will be... Kiitoksia. Ja meidän toi, toinen osuus sen Aloittaa Blanco Lopes. Muchas gracias. Quiero agradecer el trabajo. Kiitoksia. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästä työstä ja haluan myös kiittää kaikesta siitä tiedosta, jota olemme saaneet tämän kuulemistilaisuuden aikana. Tässä minun mielestäni ollaan nyt muistettu ja otettu huomioon myös sosiaalinen ulottuvuus, kun ajatellaan julkishallintoa ja kun ajatellaan todellista digitaalista kuilua, niin se täytyy ylittää, eikä saa unohtaa, niin kuin joskus Euroopan unionin sopimuksessakin unohdetaan tätä sosiaalista ulottuvuutta. Kutsukaamme tätä nyt joskus tällaiseksi komission puutteeksikin, mutta tässä aiheessa tämä toivottavasti nyt pysyy mielessä ja minä haluaisin nyt puhua asiasta, jota pidän erittäin tärkeänä. Nimittäin demografinen kehitys, väestökehitys, joka tulee muistaa, kun julkishallintoa uudistetaan. Eli kun IT-alaa ja yhteensopivuutta ajetaan eteenpäin, niin Eh, kyseessä pitäisi olla hyvin yksin eh, kertainen suhde julkishallinnon yritysten ja kansalaisten välillä riippumatta eh, niistä olosuhteista, konkreettisista olosuhteista, joissa yritys taikka yksittäinen kansalainen toimivat. Eli digitaalinen kuilu ei saa päästä syvenemään entisestään. Ajatellaanpa myös vaikkapa niitä alueita, Äh, jotka tyhjenevät väestön ikääntyessä ja työpaikkojen siirtyessä muualle, joten äh, meidän täytyy huolehtia äh, paitsi tästä myös siitä, että tietosuoja toteutuu jatkuvasti. Kiitoksia. Next speaker will be... Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Kallas Aldesta. Kiitoksia. Minulla on kysymyslista komission edustajille. Ensinnäkin puhuitte siitä, mikä on uutta ja mikä on edellisestä isasta, mutta se mitä haluaisin tietää on, mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, jotka opitte isasta ja erityisesti miten rahoitus jakautuu eri prioriteettien kesken sitten, onko se muuttunut, millä tavoin se on muuttunut edestä isasta. Ja sitten toinen set kysymykset liittyvät suhteisiin jäsenvaltioihin. Koko, voi koko isä kaksi tukea alueellisia aloitteita ja hankkeita, jotka potentiaalisesti tuottavat Euroopan laajuisia ratkaisuja. Ja toinen asia, joka nousi esiin väliaikaisraportissa, on jäsenvaltioiden sitoutuminen velkaantuminen, miten se voitaisiin ottaa huomioon ISA kahdessa ja mitä jäsenvaltiot voisivat tehdä paremmin. Ja sitten kolmanneksi työskentelymenetelmistä. Miten ISA 2 ohjelma tekee yhteistyötä muiden elinten kanssa, miten ISA 2 sopii komission hierarkiaan ja mikä komission jäsen ja mikä pääosasto on vastuussa tästä. Se olisi erittäin mielenkiintoista tietää ja myös kuinka isä kaksi vaikuttaa muihin palveluihin, voiko isä kaksi vaikuttaa siihen, että komission rahoittamat hankkeet ovat sellaisia, että ne ovat yhteensopivia Euroopan yhteentoimivuuspuitteiston kanssa. Näihin vastaavat sitten asiantuntijat. Ja tässä, mm, tällä kierroksella viimeinen puhuja on edustaja Dalli SNDstä. Teillä on puheenvuoro. Lot, chair. Um... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia vieraitamme. Saitte tähän paljon väriä tähän aiheeseen ja haluaisin kiittää esittelijä Aurinjoa. Minä puhun SD nimissä Libe-valiokunnan edustajana. Minä olen SDn varjoesittelijä Libe-valiokunnasta tätä asiaa käsiteltäessä. Ja nyt olemme keskustelleet kansalaisten valistamisesta ja parempien palveluiden tarjoamisesta, mutta me puhumme myöskin iloisuudesta ja suojasta. Kollega Toirer viittasi myös tähän seikkaan puheenvuorossa. Tähän liittyy kaksi keskeistä asiaa. SDn huolenaiheena erityisesti libevaliokunnan näkökulmasta katsottuna on se, että tällä hetkellä puuttuu harmonisointi puhuttaessa suojasta unionin laajuisella tasolla. Eriäviä määräyksiä ja sääntöjä on olemassa, eli minkälaisia velvoitteita jäsenvaltiolla on tietosuojan suhteen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on olemassa tilkkutäkki, meillä on standardeja, joita pannaan täytäntöön eri jäsenvaltioissa. Ja tietenkään näin ei voida vaalia sataprosenttista yhteen toimivuutta. Samalla pitää muistaa, että yhteen toimivuuden periaate edellyttää samojen standardien ja kriteereiden käyttöä kaikkialla unionissa. Tähän täytyy pitää pikimmiten puuttua, ja tästäpä syystä vetoankin teihin, eli että tieto suojapaketti hyväksyttäisiin mahdollisimman nopeasti. Sanon tämän siitä syystä, että tämän asian käsittely on ollut jumissa neuvostossa aivan liian pitkään. Parlamentti on odottanut kolmikantaneuvotteluiden aloittamista, jotta tietosuojastandardit ovat unionissa yhtäläiset. Siitä olisi hyötyä yrityksille, kansalaisille että myöskin julkiselle sektorille. Ja lopuksi vielä yksi asia. Toimia tietenkin seurataan. Tästä on hyötyä komissiolle. Komissio sitten tietää, mitä tapahtuu milläkin rintamalla, mutta komission pitäisi myöskin ilmoittaa, että yritykset ilmoittaisivat myöskin toimissaan, miten he huomioivat tietosuojamääräykset erityisesti silloin, kun ne käsittelevät henkilötietoja. Kiitoksia. Kiitoksia teille ja olen kiitollinen siitä, että te kaikki olette maininneet tämän tietosuojakysymyksen, koska me käsittelemme tietosuojaa Euroopan parlamentissa, mutta minun vaikutelmani on se, että me emme ole riittävästi vielä edistäneet tätä tavoitetta. Nyt luvallanne luen yhdistyneen vasemmistoryhmän Marisa Matiaksen puheenvuoron, joka on varjoesittelijä, mutta ehkä on parempi antaa puheenvuoro asiantuntijoille. Ehkä se onkin parempi että otamme kysymyksiä vastauksia asiantuntijoilta. Ensin Euroopan komissio, edustaja Rova Ingestad. Olkaa hyvä, teillä on puhe. Kiitoksia oikein paljon, jotta olisimme tehokkaita. Anna Margaridalle heti puheenvuoron, jotta hän voi kattaa nämä asiat, miten ne liittyvät toisiinsa. Kiitoksia. Thank you. Thank you, Kiitos. Ehkäpä yritän nyt vastata joihinkin kysymyksiin, joita salista esitettiin. Ensinnäkin rouva Jaakonsaari on poistunut, mutta ehkäpä aloitan kuitenkin vastaamalla hänen puheenvuoronsa. Isä 2 ohjelma, sen päätarkoitus on luoda perusta, ja niin kuin herra Surinio totesi, me luemme perustan, jolle muut sitten voivat rakentaa niin, että hallinnon eri aloilla saadaan kullakin sopivalla tavalla näitä ratkaisuja käyttöön. Ja se, mikä täällä mainittiin, mikä on tärkeää, on ollut tärkeää koko isäohjelman ohjelman ajan ja jolta osin tulemme myös jatkossa toimimaan, äh, jos parlamentti ja neuvosto hyväksyvät ehdotuksen, äh, kun ajatellaan äh, semantiikkaa, niin siitä on tietenkin sovittava, mitä tarkoitetaan ja myös yli alakohtaisten rajojen, koska saman alan ihmiset puhuvat samaa kieltä ja varmasti ymmärtävät toisiaan, mutta kun viestitään yli ala, alo, eri alojen rajojen, niin sitten välttämättä toisiaan ei enää ymmärretäkään niin ja siksipä on tärkeää sopia siitä, että mm, kaikki yhteiskunnan eri osa, osat sopivat myös todella tästä <laughs> semantiikasta, ovat käsitteistä yhtä mieltä. Ja kyllä me olemme tämän ydin sanaston suhteen jo tässä työssä varsin pitkällä. Kuulkaapa tällaisia digitaalisia orpoja tai digitaalista kuilua emme todellakaan halua. Puitteet on määritelty yhdessä jäsenvaltioiden avulla ja ne eivät, ne todella luovat tätä, mutta eivät mitenkään estä sellaisten toimien käyttämistä, joista voivat hyötyä ne ihmiset, jotka eivät ole netissä. Eli me voimme tarjota ratkaisuja enemmistölle, mm, väestön enemmistölle, joka hallitsee mm, digitaalisen ulottuvuuden. Ja sitten voimme edelleen tarjota palveluja niille, jotka joilla tätä tietotaitoa ei ole. Se on hyvin tärkeää ottaa huomioon. Voidaan esimerkiksi sanoa, että mitään pakollisuutta tässä ei ole. 24 jäsenvaltiota on ottanut tämän käyttöön. Tietenkin aina sopeut ottaen sen kunkin jäsenvaltion oman järjestelmän sopivaksi, koska jäsenvaltiot ovat erilaisia, niiden julkisalunnot ovat erilaisia, mutta näistä konsepteista ollaan yhtä mieltä, siis 24 jäsenvaltion kesken. Kuitenkin kyse on vapaaehtoisesta mallista, joten kyllä tämä varmasti osoittaa, että EU-tason toimia tarvitaan ja että näin voimme käyttää samoja menettelyjä, samaa lähestymistapaa, mikä ei kuitenkaan tasapäistä eikä vaadi kaikkia olevan samanlaisia. Sitten lainsäädäntö, sääntely ja sen tarve. Tietenkin kun tästä asiasta puhutaan ja puhutaan digitaalisista sisämarkkinoista, sisämarkkinapaketista, niin Euroopan yhteentoimivuusstrategia sekä yhteentoimivuuspuitteet ottavat huomioon sen, mitä eri jäsenvaltioissa on opittu ja mitä hyviä käytänteitä on ja meillähän on eh, Euroopan yhteentoimivuusarkkitehtuuri, joka on osa tätä tiedonantoa niin, että meillä on todella koko paketti, strategia, puitteet, viitearkkitehtuuri sekä Joten kaikki tämä on, muodostaa koko paketin ja on tässä mukana. Ja tietosuoja, tietosuoja on eksplisiittisestikin ehdotuksessa mainittu. Nimittäin on todettu, että isäohjelmassa tulee kunnioittaa ja ottaa huomioon tietosuojaperiaatteita, tietosuojalainsäädäntö. Tämä on, on perusperiaatteena ää, tässä nykymuotoisessa ehdotuksessa mukana. Ja tämän lisäksi on tärkeää todeta, että me tarjoamme tällaisia rakennuspalikoita ja sitä semantiikkaa, jota sitten voidaan käyttää näiden ratkaisujen kehittelemiseksi eri aloille ja alueille. Ja viime kädessä vastuu tietosuojasta on liiketoimintapuolella, jonka on sääntöjä kunnioitettava ja taattava se, että tietosuojasääntöjä kunnioitetaan. Eli luonnollisesti tietosuojalainsäädäntö on otettava täysimääräisesti huomioon, ja ne, jotka sitten näitä rakennuspalikoita käyttävät, myös ovat velvoitettuja täysin toteuttamaan tietosuojalainsäädännön määräyksiä. yritykset, toimien ehdotu, toimiehdotukset, siis ne toimet, joita eh, ISA-ohjelmassa ehdotetaan, seuraavat eh, samaa lähestymistapaa ja näitä tulee jäsen eh, valtioiden hallinnolta ja komissiolta, joten emme me nyt saa yrityksiltä ehdotuksia näin on äh, menettely tavallisesti sovittu, että jäsenvaltioiden hallinnot sekä komission yksiköt tekevät ehdotuksia toimiksi. Ja nämä toimet eivät äh, välttämättä liity alueisiin, siis äh, suoraa rahoitusta ei alueilta tai kunnilta ole odotettavissa, mutta näitä toimia voidaan sitten kierrättää kansallisessa julkishallinnossa ja niin edelleen. Ja ihan lopuksi vielä kaikki se, mitä ohjelman pohjalta tehdään, liittyy siihen, että me tarjoamme jäsenvaltioille ja niiden julkishallinnolle tätä yhteistä alustaa. Ja se sisältää jo ISA-ohjelman tulokset sekä tietenkin myös nämä Ähm, avoimen lähteen ratkaisut, joita ISA-ohjelman avustuksella tai avulla on luotu. Esimerkiksi eurooppalainen kansalaisaloite sekä ää, äh, allekirjoitusten kerääminen netissä. Isäohjelmahan tätä myös tuki ja samoin äh, kaikkia aloitteita, joita ää, äh, mm, Euroopan kansalaisaloitteen järjestäjät ovat käynnistäneet, joten on käytetty kaikissa näissä kansalaisaloitteissa sitä netissä tapahtuvaa allekirjoitusten keräämisjärjestelmää, joka isän pohjalta on luotu. Kiitoksia. Madame Arabella Pedrosu from... Ja seuraavaksi edustaja Arabella Pedrosu. Arabella Pedrosu Portugalista. Te esittelitte Portugalin tapauksen. Nyt teillä on puheenvuoro. Kiitoksia oikein paljon. Minä kuuntelin kaikkia ja haluaisin vain kolme aihetta nostaa esiin, kolme huolenaihetta mahdollisesti kantaa tai tapaa, jolla voimme ratkaista ongelmat. Isä-ohjelma. Se vaikutelma, mikä minulla siitä oli oli se, mitä monet teistä sanovat, liian teknistä, liian paljon jäsenvaltioiden sisäistä, kaikki pyörii samaa kehää. Miten se voidaan tehdä avoimeksi niin, että se vastaa kansalaisten ja yritysten tarpeisiin? Tekniset kysymykset, standardit, tietosuoja ja niin poispäin. Niiden pitäisi olla tärkeitä rakennuspalikoita, mutta siitä huolimatta välillä meillä on se vaikutelma, että unohdamme, mitä varten olemme olemassa. Ja jos emme halua isä kolmosta, niin silloin on tarpeen ryhtyä toteuttamaan uutta kulttuuria, joka katsoo sitä, mitä me olemme tehneet, mitä meidän pitäisi tehdä, ja luoda näitä mahdollisuuksia kansallisille jäsenvaltioille. Välillä kysymys kuuluu, mikä on komission rooli, mikä on jäsenvaltioiden rooli kun yritämme siirtää tämän kansalliseen taustaan, niin usein teemme sen sääntelevällä tavalla, mutta emme tee sitä kulttuurillisesti. Eli joskus meillä siksi on näitä suuria ongelmia. Eli se, että mikä täällä tapahtuu, on erittäin tärkeää, mutta jäsenvaltiot eivät oikeastaan ymmärrä, mitä me teemme, paitsi että meillä on paljon rahaa, mutta ne eivät näe, ne eivät näe mitään äm, käsin kosketeltavaa tässä. Ja kolmas asia, jota haluaisin korostaa, on, että minä olen sitä mieltä ja olen tästä useasti keskustellut Marka Riidan kanssa, koska tunnemme toisemme jo jonkin aikaa. Äh, Tämä kysymys on aina se sama kun olemme kokouksissa ja tapaamme jäsenvaltioiden edustajia, niin joskus kysymykset kiertävät kehää samassa huoneessa. tarkoittaa sitä, että kun kaikki jäsenvaltiot sopivat sitä, että yhteen toimivuuden pitäisi pysyä ainoastaan hallituksista se, mitä he eh, ajattelevat, ajattelevatko he, että yhteiskunnalla ei mitään tekemistä sen kanssa, eh, että se on vain jotain, mitä pieni klubi e, jäsenvaltiot tulevat käyttämään. Tämähän on itsekästi, koska mehän olemme kansalaisten ja yritysten ihmisten edustajia, joten siksi esityksessäni e, puhuin avoimesta hallinnosta asiana, jonka täytyy olla e, tärkeä meille ja tärkeä komissiolle, kun puhumme isä kahdesta ja luonnollisesti yksityisyyden suoja, kaikki nämä tekniset rakennuspalikat, ne ovat tarpeen, mutta osallistaminen on mielestäni se asia, joka ei tässä asiakirjassa näy. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraava puhuja on herra Dmovski Puolasta. Teillä on digitalisointiministeriö, niinkö? Te olette, voitte käsitellä digitalisointia. Oikein paljon kiitoksia. Tämä keskustelu menee mielenkiintoiseen suuntaan osoittain samalla, että monia asioita ja kysymyksiä on pöydällä. Eli kyllä digitaalinen maailma on monimutkikas. Täällä todettiin muun muassa, että digitaalinen syrjäytyminen on jäänyt vailla huomiota. Tärkeää on pitää tämä asia mielessä, kun olemme niin vaikuttuneita uusista palveluista tai saavutuksista, niin ehkäpä unohdamme sen, että kaikki eivät ole niin motivoituneita, että haluaisivat oppia näiden uusien digitaalisten palveluiden käytön. Teknologia voi auttaa meitä tässä, sillä olemassa olevat järjestelmät kehittyvät entisestään. Nyt meillä on jo sellaisia ohjelmia, jotka pystyvät tunnistamaan puheen. Eli ihmiset lähentyvät eli lähenevät tätä digitaalista maailmaa ja olemassa olevia järjestelmiä. Mutta kuten sanoin, niin aina kannattaa pitää miettiä myöskin syrjäytymistä, kouluja, kurssien järjestämistä, kouluttaa ihmisiä digitaalisten palveluiden käyttämisen saralla. Ja ettei yksi, kaksi yllättäen lopeteta paperiversioiden tai niin sanotun analogisen järjestelmän käyttömahdollisuutta. Meillä pitäisi olla tietty siirtymäaika. Päätös pitäisi tehdä tämän keskitetyn ja hajautetun järjestelmän välillä. Keskitetysti voidaan toimia vain ainoastaan, jos meillä on olemassa tiettyjä standardeja ja normeja, jotka ovat yhteiset. Ja kun standardeja ei ole olemassa, tai kun tietoa ei voida vaihtaa rajat ylittävästi, niin silloin täytyy toimia keskitetysti hyvin muodollista järjestelmää käyttäen. Mutta jos tällaisia ongelmia ei ole olemassa, niin silloin kyllä pelivaraa pitäisi olla, eli kaikki asiasta kiinnostuneet voivat valita keskenään heidän mielestään toimivimmat ratkaisut kommenteissa viitattiin myöskin tietosuojakysymykseen. Se on tärkeä asia. Ja tiedän, että monissa muissa parlamentin valiokunnissa asiaa käsitellään, mutta silloin kun puhutaan digitaalisista markkinoista, niin on kan- kannattaa muistaa aiheeseen liittyvät muutkin seikat. Eli ehkäpä kannattaisi keskustella myöskin kyberturvallisuudesta. Nykymaailma mielestäni on sellainen, että me emme voi ottaa käyttöön sellaisia järjestelmiä, jotka eivät verkkoturvallisuutta huomioida. Oikeastaan tämä periaate sopii kaikkiin, varsinkin julkisiin järjestelmiin ja avoimiin järjestelmiin, sellaisiin järjestelmiin, joita kansalaiset voivat käyttää, mutta myöskin hakkerit tietenkin voivat päästä niihin käsiksi. Joten herääkin kysymys, että pitäisiköhän meidän päättää tietyistä vähimmäisehdoista, jotka liittyvät turvallisuuteen, jotta voidaan me taata verkkoturvallisuuden. Kiitoksia. And now. Kiitoksia. Ja nyt keskustelun äh, kruunu tulee tulemaan esittelijältä Karos Sorinjolta. Olkaa hyvä, teillä on viisi minuuttia käytössä. Obrigado, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nämä kysymykset ja tämä mielipiteiden vaihto, tämä keskustelu ovat mielestäni olleet äärimmäisen hyödyllisiä ja osoittavat, että me teemme nyt yhdessä työtä löytääksemme hyvät ratkaisut. varjoesittelijöillä. Ensimmäinen mietintöluonnos jo onkin käsissään, samoin ensimmäiset tarkistukset. Ja aikataulumme mukaisesti meillä on tässä nyt noin kuukausi aikaa määrä aikaa tarkistusten jättämiselle. Jotkut näistä tarkistuksista tulen esittämään itse myös tähän tänään käytyyn keskusteluun perustuen. Tämä on siis ITRE-valiokunnan aikataulu. Sitten on IMKO-valiokunta työssä mukana ja LIBE-valiokunta, jonka tulee sitten tehdä oma tarkistuksensa juuri kyberturvallisuuteen sekä tietoturvaan liittyen. Ja niin kuin Rova Dali totesi, meidän tulee hyväksyä eh, tieto eh, turvapaketti, jota tällä hetkellä ollaan valmistelemassa. Ne tarkistukset, eh, joita tähän mennessä on ehdotettu ja joita tullaan sitten arvioimaan, vastaavat itse asiassa jo moniin niihin kysymyksiin, joita täälläkin on esitetty, esimerkiksi sisällyttävä yhteiskunta, sitten tarkistukset 1-5 ja 15 ovat juuri tämän inklusiivisuuden linjoilla, miten huolehditaan siitä, että digitaalinen kuilu saadaan kurottua umpeen ja että esteet saadaan poistettua myös alueelliset esteet. Sitten sitten tarkistuksessa kahdeksan puhutaan teknologianeutraaliudesta. Ja kun tässä on todella puhuttu tästä semantiikasta aika paljonkin tänään, niin sen suhteen toteaisin seuraavaa. Herra Rova Aveka siis totesi, että kun puhutaan todella perustasta, foundation englanniksi, ja sitten tällaisista rakennuspalikoista sen lisäksi, niin nyt täytyy todella tämä perusta luoda ensin ja sitten tulee näitä äh, rakennuspalikoita tähän. Äh, äh, meidän täytyy nyt varmasti tässä määritellä se raja, joka on olemassa näiden kansallisen tason sovellusten ja sitten toisaalta Euroopan tason sovellusten välillä. Koko yhteiskunnan tulisi tältä osin kehittyä yhdessä samo, sama tietoturva ja muut tekijät huomioon ottaen ja on hyvin hyvin tärkeää, niin kuin Rova Aveka siis totesi, että kun meillä on jo käytössämme alusta ja mm, paljonko sitä käytetään, moniako prosesseja on kehitelty tämän alustan sovellusten pohjalta. Mm, tätä meidän varmaan täytyy tarkastella omassa mietinnössämme. Meillä on kaksi tarkistusta, 17 ja 25, jotka ovat hiukan tämän linjan mukaisia ja epävirallisista keskusteluista muiden varjoesittelijöiden kanssa olen ymmärtänyt, että tällainen ähm, yksi yhteinen palvelupiste, tämä, tämän suhteen tulisi varmaan olla proaktiivisempi, että on yksi yhteystaho, ja tämä kyllä tulee eh, muun muassa tarkistuksessa 12 ja 19 esiin. Sitten on muita tarkistuksia, jotka liittyvät tähän prosessiin. Tästä olemme puhuneet eh, komission eh, kanssakin. Tarvitaan yksinkertaistamista, sitten tarvitaan yhteiset kriteerit ja tavoitteet, jotka ovat mitattavissa tarkistukset 14, 16, 20, 21, 22, 27, 28 keskittyvät juuri tähän yksinkertaistamiseen, siis menettelytapojen yksinkertaistamiseen, että mitä tehdä, kun tulee toimia kiireellisesti ja niin edelleen. Eli tässä kyse on siis menettelytavoista. Samoin tulee kannustaa yhteistyöhön, ennen kaikkea yhteistyöhön valtioiden välillä, mutta myös äh, hallinnon alojen välillä, yritysten välillä. 13 ja 23 tarkistukset ovat taas puolestaan näillä linjoilla. Ja jos me nyt tästä eteenpäin, ja niin tiedän, että tässä nyt alkaa jo puheaikakin loppua, puheenjohtaja, kyllä, mutta niin kuin tuossa alussa totesin, niin tässä kyse on niin julkishallinnosta yrityksistä kuin kansalaisistakin. Eli myös yritysten ja kansalaisten täytyy olla, niin kuin tarkistuksessa 11, 24 ja 29 todetaan, mukana tässä arviointityössä. Samoin sitten läpinäkyvyys ja tiedon äh, luotettavuus äh, äh, tulevat esiin. No niin, tässä tämä meidän työmme perusta, <laughs> tärkeä perusta. Ja tärkeää on myös olla tietoinen siitä, että kyse on aivan keskeisen tärkeistä asioista. Meidän täytyy edetä ja aivan varmasti teidän yhteistyömme sujuu mainiosti. Kiitos. Juu. Kiitoksia. Kiitoksia myös siitä, että ihan spontaanisti aloitette mielipiteen vaihdon. Se on ohjelmamme 17 kohta, esityslistamme 17 kohta. Ja on ihan normaalia, että herra Boni puhuu teidän jälkeenne. Hän on varjoesittelijä EPPstä. Herra Boni, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia oikein paljon. Luulenpa, että kaikki tarkistukset, joita Carlos on ehdottanut, ovat erittäin hyödyllisiä ja me kaikki, kaikkien pitäisi tukea noita tarkistuksia. Tietenkin meillä on kuukausi aikaa lisätarkistuksia varten ja haluaisin keskittyä neljään asiaan. Ensinnäkin, kun puhumme yhteentoimivuudesta, mielestäni olisi hyödyllistä luoda vahvempi suhde eurooppalaisten ajatusten välillä, jotka tässä asiakirjassa esitellään, ja prioriteettien välillä, joita joissakin jäsenvaltioissa on. Ja olisi tärkeää eh, isaan luoda jonkinlainen velvoite, että me emme tarvitse pelkästään yhteistyötä, vaan eh, sopimusta joistakin prioriteetteista. Toinen asia, joka on tärkeä, on se, että kuinka varmistetaan, että yhteen toimivuus, joka ehdostetaan tässä asiakirjassa, tässä arkkitehtuurissa ja puitteistossa, vastaa uusista teknologioista ja vastaa uusiin haasteisiin. Jos nyt ajattelen sellaista tilannetta, jossa meillä on sähköistä terveydenhuoltoa Euroopassa, joten minä haluaisin ensinnäkin tietää, onko se yhteen, toimiva, yhteen sopiva eri jäsenvaltioissa ja onko tämä yhteentoimivuusmalli riittävä ja tukeeko se näitä ratkaisuja, koska nyt puhumme vuonna 2015, mutta tämä ohjelma päättyy 2020, ja me nyt elämme kyllä ratkaisevia aikoja. Varmaankin monet uudet teknologiat myös digitaalisen yhtenäismarkkinapaketin jälkeen, jonka komissio on valmistellut ja jonka toivottavasti kaikki sidosryhmät hyväksyvät, kun tämä paketti pannaan täytäntöön, niin se tulee osoittamaan meille, että uusia haasteita ja mahdollisuuksia on. Joten meidän pitäisi olla avoimia tässäkin hankkeessa riittäville yhteentoimivuushankkeille tulevia teknologioita varten. Kolmas asia liittyy mahdollisiin uhkiin ja kysymykseen, miten voidaan välttää kaksinkertaista työtä eh, yhteentoimivuushankkeen ja jäsenvaltioiden eh, toimien ja ponnistelujen välillä. Ja minä tässä nyt pohdin, mitä näitä tarkistuksia pitäisi laatia. Me varmaan tarvitsemme jonkinlaisen velvoitteen, että kaikki sidosryhmät osallistuisivat vuotuiseen täytännönpanon arviointiin, isä kahden täytännönpanon arviointiin. Tiedän, että tämä on hallinnollinen taakka, vuosittainen arviointi, mutta jos haluaa välttää vaikeudet, niin ehkä jokin ratkaisu on löydettävä. Viimeinen kysymys on, että Eh, tietenkään tämä nyt ei keskity suoraan tähän asiakirjaan, josta tänään keskusteltiin. Eh, tämä on kysymys, joka liittyy tähän lainsäädännölliseen aukkoon. Koska olisi parempi, jos meillä samaan aikaan melko samaan aikaan olisi tämä ratkaisu, jonka parlamentti hyväksyisi ja kosi valmis täytäntöönpanoon. Ja hyvä tieto tarpeellisista lainsäädännön muutoksista, koska mielestäni meidän pitäisi käynnistää tämä ohjelma. selvittämällä oikeusperusta monille uusille toimille. Tämä on siis vain täydentävää ja kiitos Carlos energiastasi ja hyvästä hengestä, koska sinä annat meille kaikille uuden äh, kuvan yhteentoimivuudesta. Ja olemme siirtymässä pelkästään teknisistä kysymyksistä ihan tämän ongelman ytimeen. Kiitoksia. Mr. Toireja. Kiitoksia. Edustaja Toire on lähtenyt, jota seuraavaksi edustaja Maragal. Kiitos puheenjohtaja. Tässä nyt tarvitsee enää toistaa näitä jo kuultuja ajatuksia, mutta me, meillä on tässä hyvin tärkeä työ nyt edessämme ja mielestäni meidän täytyy tässä nyt todella pyrkiä määrittelemään tässä kysymyksessä komission rooli. Puhutaan keskusjohtoisuudesta versus subsidiariteettiperiaatteesta. Minun mielestäni tässä täytyy kunnioittaa yleisperiaatteita ja olla myös proaktiivisempi, jotta jotta jäsenvaltiot saavat tukea tällä tiellään edistäessään omia yhteen, sopi, yhteen toimivuusohjelmiaan. Toiseksi tällainen avoimuusperiaate, se, että tämä on avoin kaikille, varmasti luo paremman lopputuloksen, ähm, kun mukana on erilaisia äh, toimijoita, jotka ehkä myös hiukan kilpailevat tehokkuudessa ja äh, yhteen toimivuuden parantamisessa. Ja tämä oli varmasti ohjelman, voi olla ohjelman suuri menestys, eikä tässä todella nyt äh, sitten toivottavasti täältä pohjalta isä kolmasta tarvita koskaan. Tätä todella toivon, niin kuin aiemminkin sanoin. Sitten tuo koordinointi koko komission eri tahojen koordinointi ylipäätään digitaalisen agendan puitteissa ei saa käydä niin, että meillä olisi yksi yhtenäinen ää, ää, analyysi ISA kakkosen suhteen että vain vastuullinen pääosasto olisi tässä taustalla. Ei, vaan meidän täytyy todella käyttää hyödyksi eh, kaikkia eri ratkaisuja, joita olemassa on eh, eri tahoilta, joten tässä täytyy todella lyödä hynttyyt yhteen, eh, toimia yhdessä koko komission laajalla rintamalla. Se varmasti tuo menestystä koko ohjelmalle. No meillä on tässä nyt sitten määräaika tarkistusta jättämiselle avattu, joten niitä varmasti tulemme tekemään ja yhteistyö sujuu erinomaisessa hengessä. Kiitoksia. Mm. Kiitos. Ja nyt eh, niin kuin sihteeristön kanssa tässä eh, sovimme, eh, täällä Rova Matiasin kannanotto. ISA-ohjelma, yhteen toimivuusohjelma julkissa hallinnoille on nyt 31. joulukuuta 2015 päättymässä, joten uutta EU-ohjelmaa tarvitaan. Ohjelma käsittelee Euroopan julkishallinnon digitalisoimista ja yhteen toimivuus myös yli rajojen nettipalvelujen, e-hallinnon, e-terveyden, e-laskutuksen, e-hankintojen, avoin data, pilvipalvelut, yhteen toimivuus, alustat, kaikki ovat tässä mukana niin eu tasolla, jäsenvaltioiden alueellisella kuin paikallisellakin tasolla. Tässä tarvitaan äh, laadukkaita, läpinäkyviä ja toimivia palveluita koko yhteiskunnalle ja sen kaikille kansalaisille. Tämä helpottaa käyttäjien elämää, erityisesti niiden, jotka asuvat kaukana kaupunkien keskustoista. Eli yleisesti kannatamme tätä äh, ISA-ohjelmaa, tee äh, modernisointiohjelmaa julkishallinnoillemme. Ja nyt on komission edustajien vuoro, ehkä Pähroa Ingestad, Digit-pääosaston johtaja. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, hyvät parlamentin jäsenet, kiitokset näistä arvokkaista kommenteista. Aloittaisin toteamalla, että olette puheenvuorossanne viitanneet komission rooliin tässä hankkeessa erityisesti toissijaisuusperiaatteen soveltamiseen yhtäältä ja toisaalta komission yksiköiden väliseen yhteistyöhön. Ja haluaisin korostaa uudemman kerran sitä, että me yritämme varmistaa, että yksissä toimin tuumimme, huomioimme eri aiheeseen liittyvät hankkeet ja että Tiedämme, että kaikki haluavat puhaltaa yhteen hiileen. Tämä on siis meidän sitoumuksemme. Näin aiomme toimia. Ja kuten kollega Georgieva Roomassa kolmas joulukuuta ministerineuvostossa totesi, niin komissio on valmis auttamaan, tukemaan siinä määrin kuin sitä jäsenvaltioiden puolelta toivotaan silloin, kun julkisalinta lähdetään uudistamaan. Mitä tulee isä kysymykseen, niin aikeemme ovat samat. Me olemme tar- tässä mukana. Me haluamme tietenkin, että jäsenvaltiot saavat menestystä aikaiseksi Isaksen tiimoilta. Ja jos saan, niin haluaisin antaa puheenvuoron Margaridalle. Hän voi vastata erinäisiin kysymyksiin. Niin, tosiaan tuo lainsäädäntökuilu sen muun muassa Maragall mainitsi. Eli... So, first I'd like to... No kiitos aivan ensin. Ehkä vielä vastaisin muutaman seikkaan, jotka jäivät tässä hiukan avoimiksi se, että komission vastuussa isäohjelmasta kyseessä on komission jäsen Oettinger ja komission varapuheenjohtaja Ansip. Ja luonnollisesti olemme yhteydessä myös muihin komission jäseniin, ihan niin kuin täällä on, ja yksiköihin niin kuin täällä on mainittukin. Mitä tulee kysymykseen siitä, miten jäsenvaltiot voisivat toimia ilman, että kuitenkaan puututaan niiden sisäisiin asioihin, niin tässähän on mahdollisuus huomattavasti laajemmalle koordinaatiolle juuri todella läpi hyvin horisontaalisesti eri EU-politiikan alojen, jotta voisimme auttaa jäsenvaltioita niiden omassa koordinoinnissa sekä täytäntöön panossa eri jäsenvaltioissa. Sitten täällä kysyttiin tuosta rahoituksesta. Eh, siihen on itse asiassa ehdotuspaketissa eh, vastauksia, mutta voimme vielä kirjallisesti yksityiskohtaisemmin teille näitä tietoja toimittaa. Sitten avainopit. Kaikki ohjelmat, jotka on rakennettu ja jotka nyt ovat eh, pöydällä, perustuvat siihen mihin vastauksiin, näitä jäsenvaltiota saatiin siihen vastineeseen, joka niiltä saatiin keskusteluissa jäsenvaltioiden kanssa, komissiossa, jäsenvaltioiden hallinnossa, niillä hallinnon aloilla, jotka ovat nykyohjelmaa hyödyntäneet. Sitten tuo lainsäädäntökuilu, tämä on hiukan hankalampi kysymys, että Onko meillä jo tässä vaiheessa selkeää kantaa siitä, mitä lainsäädäntötoimia tarvitaan? Ei, ei minä tähän vielä kykene. Ei, ei, ei, liian kuuma peruna. Ää, mutta luonnollisesti tätä pohdimme, tottahan toki, koska kysymyksen, kysymys on esitetty myös ISA-komiteassa, että mitä uskoaksemme täytyy ottaa huomioon. Ja me tietenkin katsomme heidän kanssaan, miten tätä strategiakehystä ja arkkitehtuuria voidaan vielä entistään parantaa, mutta yksityiskohtiin en voi mennä. Tästä keskustellaan komiteassa sitten ja toivon, että voimme palata asiaan sitten näiden keskustelujen pohjalta. Kiitos. The time for the reporter. Nyt esittelijän aikaa Herra Ferrinho, teillä on puheenvuoro. A palavra é uma coisa que não se deve, que não se deve abusar, porque eh, ponto da nossa discussão. En usko, että pitäisi liiaksi hyväksi käyttää mahdollisuuksia puhua eh, tässä vaiheessa keskustelua. Eh, olemme siinä vaiheessa, jossa saamme tietoa, olemme keskustelleet ja nyt on aika kärjää hihat ja tehdä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, äh, valmistelijoiden kanssa ja komission kanssa. Ja viimeinen pointti olisi, että keskitytään nyt näihin faktoihin, käytetään niitä faktoina ja mennään eteenpäin. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että hän auttoi järjest- se auttoi järjestämään tätä kuulemista ja haluaisin kiittää kaikkia osallistuneita asiantuntijoita, komissiota, valiokunnan jäseniä ja kaikkia niitä, jotka ovat tänään iltapäivänä tähän oson sallistuneet. Olemme hyvässä vaiheessa ja pystymme varmasti jatkamaan työtä tästä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Ja nyt on minun iloinen tehtäväni kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita, kaikkia niitä, jotka vaihtoivat näkemyksiä ja mielipiteitä. Ja haluaisin kiittää kaikkia puhujia ja erityisesti herra Zorinjoa, esittelijää, tämän tärkeän mietinnön esittelijä Ja tarkistusten jätön määrä aika on 26. helmikuuta 2015, joten meillä on tarpeeksi aikaa, näin luulisin, viedä asia eteenpäin. Ja Toivottavasti tämä keskustelu tulee jatkumaan. Ja viimeinen asia on ilmoittaa seuraavat kokoukset 23. helmikuuta 2015 kello kolme. On yli 26. tammikuuta kello kolme ylimääräinen kokous ja sitten 23. helmikuuta kello kolme Brysselissä tavallinen kokous ja sitten 24. helmikuuta kello 9 Brysselissä ja nämä kaksi päivää me sitten kokoonnumme todennäköisesti tässä salissa kyllä. Ja kiitän kaikkia osallistumista keskusteluun ja toivotan teille oikein hyvää iltaa ja hyvää ruokahalua.